No niin, voidaan aloittaa sitten kokous. Eli meillä on ensimmäisenä esitetty tämä vapaaehtoistyö Euroopassa. Markus Kurja on esittelijä ja annan hänelle puheenvuoron saman tien. Ole hyvä, Marko. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. mietintö, jonka esittelen ja kiitän myöskin tästä tämä sihteeristöä tuesta. Niin tässä mietinnössä olen pyrkinyt ottamaan esille muutamia aspekteja, joista puhumme viime kerralla, kun kävimme ensimmäistä mielipiteiden vaihtoa asiasta. Ja, ja tästä mietinnöstä näette sen siellä teidän kansiossanne. Näette, että en ole kuitenkaan toistanut kaikkea. Kyllä, jos olette lukeneet sen, niin voit antaa lisäkommentteja siihen. Haluaisin vain pelkästään ottaa esille muutamia asioita. Viime kerralla me loimme jo toimintatavan modus operandin kuinka me otamme esille nämä asiat. Meillä oli jo tämä vapaaehtoisvuosi, vuosi, vapaaehtoistyön vuosi. Ja me voisimme tietysti tehdä aloitteita sen eteen, ettei tämä lopu tämä asiasta keskustelu tähän teemavuoteen, vaan me voisimme luoda sellaisia välineitä, että tästä aiheesta keskustellaan jatkossakin, kun nähdään, mitä tapahtui tämä eurooppalaisena teemavuotena. Niin tämä tuli esille silloin erilaisissa järjestö- ja organisaatioverkoissa, näissä vapaaehtoisuus, vapaaehtoisjärjestöissä, jotka jotenkin haluavat asian edelleenkin tapetilla. Tietenkin tässä on muutamia asioita, joita olen tähän ottanut esille, että voitaisiin silloin tällainen eurooppalainen vapaaehtoisjärjestöjen säännöstö, eikä tunnustetaan ne juridisesti eliminä eurooppalaisten toimielinten edessä ja myöskin kansallisten toimielinten edessä. Ja näin voitaisiin arvioida niitä pätevyyksiä, joita nuoret ovat saaneet juuri vapaaehtoisuuden kautta – näin voitaisiin myös tällaisia pätevyys, pätevyyksiä siirtää järjestelmän sisällä. Komission ehdotus vapaaehtoistyöhön koskee lähinnä tällaista humanitaarista työtä. Eli voitaisiin myöskin humanitaarisissa kriiseissä antaa nopea vastaus tilanteeseen unionin sisällä ja vahvistaa näin liikkuvuutta Eli vapaaehtoisjärjestöt voisivat näin nopeammin siirtyä paikasta toiseen. Pyydän myös jäsenvaltioita ja komissiota luomaan tällaisen yhden yhteyspisteen vapaaehtoistoimintaa koskevan politiikan ja yksikön eri toimielinten väliseen koordinoinnin pysyväksi ja vastuulliseksi yksiköksi. Jotta tässä me katsomme sitä, että pitäisi luoda tällainen keskusportaali unionissa, jossa sitten koordinoidaan vapaaehtoistyön asioita ja tietoja, jossa olisi myöskin tietopankki parhaista käytänteistä, joita on kehitetty vapaaehtoistyön yhteydessä, jotta voidaan näin vapaaehtoistyötä tukea ja luoda hyviä käytänteitä, joiden pohjalta kehitetään sitten myös suosituksia, että miten asiat voidaan tehdä paremmin. Ja lopuksi pyydämme myöskin jäsenvaltioita pitämään myöskin kansalliset toimijat voimassa. Eli tämä kansallinen koordinointi, joka tehtiin eurooppalaisen vapaaehtoistyöntäjän vuotena 2011. Ja sielläkin oli yksi yhteyspiste joka oli vapaaehtoisjärjestöille piste yhteydessä Euroopan unionin suuntaan. Ja tässä otamme esille myöskin sen, että kansalliset ja paikalliset viranomaiset, heidän pitäisi yksinkertaistaa menettelyä ja vähentää byrokratiaa ja antaa myös verokannustumia vapaaehtoisjärjestöille, jotta Tästähän puhuttiin juuri viimeksikin viime kerralla. Otin huomioon nämä kollegoiden tekemät kommentit. Eli pitäisi myöskin katsoa vakuutusta vapaaehtoiselle, se pitäisi olla pakollista, jotta, jotta jäsenvaltiot voivat toimia tässä. Katsoa vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutuksia, terveysvakuutuksia. Ja voitaisiin myöskin jäsenvaltioiden kautta kehittää vapaaehtoistyötä siinä mielessä, että luodettaisiin muodollista ja epämuodollista koulutusta. Voitaisiin, voitaisiin myöskin näin katsoa sitä toin, työtä, mitä he tekevät juuri vapaaehtoisten yhteydessä ja tunnustaa se paremmin. Tässä asiat, jotka ottaa esille, jos täällä on muita, niin niin kyllä oikeastaan niitäkin on, mutta ei voi kertoa sen kaikkea. Kyllä jokainen teistä voi lukea tämän ehdotuksen täältä. Eli eurooppalaisen vapaaehtoistyön teemavuoden jälkeen meidän pitää nyt katsoa tulevaisuuteen ja kehittää tätä aluetta jatkossakin. Tämä olisi varmaankin paras tapa juhlia eurooppalaista teemavuotta, eli jatkamalla samalla tiellä. Joten odotan innolla kollegoiden kommentteja. Sitten katsomme myöskin tarkistuksia vielä varjoesittelijöiden kanssa ja voisimme sitten äänestää. Toivottavasti me saamme tästä hyvin laajan hyväksynnän. En usko, että tässä meillä on mitään suuria ristiriitoja tämän asian suhteen, vaan pitää antaa selkeä viesti siitä, että me olemme kaikki vapaaehtoistyön takana ja me kaikki arvostamme sitä työtä, mitä siellä päivittäin tehdään yhteiskuntamme eteen. Kiitoksia Marko. Perelova, olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem určite poďakovať Markovi za pripravenú správu. Je veľmi dobrá. Vidíme, že má... Kiitos tästä laadukkaasta mietintöluonnoksesta ja Marko on varmaan parlamentin paras asiantuntija tästä aiheesta vapaaehtoistyöstä. Hän aina esittelee tämän hyvin. tämä vapaaehtoisten vuosi on olennainen sen pohjalta sillä, että tiedämme, miten olemme edistyneet. Sitä ei aina tunnusteta, mutta viides osa eurooppalaisista omistaa aikansa vapaaehtoistyölle. Se on valtava ryhmä. Meidän täytyy tehdä ne tyytyväiseksi ja vapaaehtoistyön vuodella me onnistumme selvittämään jotakin asia, asioita. Tämä Euroopan vapaaehtoisjärjestöjen allianssi syntyy siitä. Meillä on ja olen iloinen, että meillä on vihdoinkin tällainen yhdistys, joka voi edustaa vapaaehtoistyötä Euroopan tasolla. Ja meidän omassa maassani tietoisuus vapaaehtoisuudesta on lisääntynyt. Tämä voisi olla hyödyllinen. Slovakiassa meillä oli esimerkiksi yhdet verkkosivut volunteering.sk, jos jollakin on jotain kiinnostusta vapaaehtoistyöhön tai siihen liittyviin asioihin. He voivat löytää näiltä sivulta ihmisiä, he voivat yhteyttä. Sivulta löytää myös tietoa järjestöistä, jotka tarjoavat vapaaehtoistyöhön mahdollisuuksia. Se on ihmisellä kiinnostava, se toimii hyvin. Minä tapasin kaksi viikkoa sitten suurten slovakialaisten yritysten työnantajia ja käsittelin me vapaaehtoistyötä ja sitä, miten työn tekijät voivat tukea vapaaehtoistyötä. Tärkein kysymys on, että miksi vapaaehtoistyö on tärkeää? Se on siksi, että siellä tunnustetaan vapaaehtoistyöntekijöiden työt toiminnan kautta. Tiedämme, että vapaaehtoistyötä voi olla monenlaista. Työskentely nuorisojärjestöissä on myös vapaaehtoistyötä. Ja epämuodollinen oppiminen, jota vapaaehtoistyön kautta saa, sitä täytyy jotenkin täytyy tunnistaa, jos hankkinut jonkun taidon, jota vaikka tämollakin. Ja tätä minä halusin vähän paremmin mukaan vielä mietintöön. EUn vapaaehtoistyön kannalta on se, mistä mainitsit, ja josta itse puhuin viimeksi, ja tämä on tämä sosiaali- ja terveysturva, niin että vaikka heillä ei, ei ole tätä terveysturvaa, niin kuitenkin jonkinlainen onnettomuuksiin liittyvä vakuutus. Ja sitten vapaaehtoistyön verotaakka. Jäsenvaltiot verottavat vapaaehtoisten kustannuskorvauksia. Senkin täytyy tarttua. Tietysti täytyy laittaa lisää resursseja vapaaehtoistyön kehittämiseen uudessa Erasmus Plus-ohjelmassa. Me jatkamme tältä pohjalta. Euroopan nuorten vapaaehtoispalvelu on siinä. Olen oikein iloinen, että tämä auttaa Euroopan kansalaisia. Se on oikein myönteistä. Voisin jatkaa pitempääkin, mutta enpä halua. Tuen tätä mietintöä tällaisena ja teen vain jotain pienempiä muutoksia. Kiitos. marie thérèse Kiitoksia Mari Teresa seuraavaksi. Merci. Kiitos puheenjohtaja. San Marko, haluan esittää kiitokset siitä energisestä työstä, jota olette tehnyt meille kaikille tärkeän vapaaehtoistyön parissa. Tämä on tyydytystä tuottava toiminta. Ajattelen myöskin niitä nuoria, jotka ovat juuri siirtymässä koulusta työelämän piiriin. On selvä, että vapaaehtoistyöllä on äärimmäisen tärkeä merkitys sekä Euroopan unionissa että noin maailmanlaajuisesti. Sen piiristä on mahdollista löytää strategisia tekijöitä, jotka edistävät nuorten integroitumista yhteiskuntaan. Nuoret voivat tuntea itsensä tarpeellisiksi ja, ja saada itsetuntoa kohotetuksi. Se ei ole mikään vähäpätöinen asia. En tiedä, millä tavoin voidaan arvottaa tai jollakin tavoin tehdä tästä toiminnasta lähestulkoon pakollista. Nuorten kannattaisi investoida itseensä ja toimia sillä tavoin, että he pääsisivät eteenpäin koulun jälkeen. On tärkeää myöskin harjoittaa arviointia jotta voimme saada tästä hankkeesta, toiminnasta pysyvää. Vapaaehtoistyön käytänteet eivät ole samanlaisia kaikissa maissa. On selvää, että asiat riippuvat rakenteellisista, lainsäädännöllisistä ja kulttuurillisista kysymyksistä. Ja niin kuin Marko sanoi, nyt on syytä ottaa käyttöön vapaaehtoistyöntekijöiden työntekijöiden toimintamallit ympäri Eurooppaa. Myöskin humanitaarinen toiminta, urheilu, nuoriso, erilaiset sektorit on saatava mukaan tämän toiminnan piiriin. Merci beaucoup, Santiago. Kiitoksia Santiago. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Minä niin ikään haluan esittää kiitokset Markolle hän on tämä asian, asiantuntija, aihepiirin asiantuntija, on tehnyt valtavasti työtä. Haluaisin kuitenkin eh, palata eh, aikaisemman puhujan eh, kommentteihin verotuksesta ja, ja vapaaehtoistyöstä. Miten itse asiassa verotusasiat toteutetaan vapaaehtoistyössä? työn piirissä. Jotkut yhteisöt ovat varsin pieniä, vaikkapa urheilujärjestöjä, toiset taas eri kokoisia ja, ja tästä syntyy ongelma. Onko ihmisiä syytä verottaa, jos he toimivat esimerkiksi jossain suuremmassa järjestössä, yhdistyksessä. Espanjassa on ajauduttu tilanteeseen, jossa tietyt aivan harrastelija urheilujärjestöt ja yhdistykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Ja kuitenkin niiden toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja ne tulot, joita toiminnasta saadaan, ovat varsin vähäisiä. Joten voitaisinko tämän tyyppiset ryhmät sisällyttää mahdollisesti vapaaehtoistyöntekijöiden piiriin? Samaten vakuutusasia on äärimmäisen tervetullut. Nimittäin joskus vapaaehtoisjärjestöt törmäävät ongelmiin, kun vaikkapa jonkun vesiurheilun piirissä tapahtuu onnettomuus ja vapaaehtoistyöntekijät tällä tavoin saisivat vakuutusjärjestelmän kautta myöskin turvaa itselleen. Tämä tästä ei sen kummempaa. Kiitokset vielä Markolle. Kiitoksia. Pieni kysymys kohtaan kahdeksan sinun mietinnössäsi. Täällä toteat, että toiminnassa hankitut pätevyydet ja nuoret ihmiset pitäisi ottaa ects järjestelmää mukaan. En tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä sinä oikein tällä haluat sanoa? Oikeastaan minä halusin, että, että vapaaehtoistoiminta se voitaisiin jollain tavalla sertifioida, että on osallistunut johonkin, antaa vaikka todistus, ja sitten laittaisin tähän olemassa olevan eurooppalaisen osaamispassiin mukaan. Sinnehän voi laittaa kaikkia tällaisia sertifikaatteja. Ja vuonna 2005, me, kun me tätä panimme täytäntöön, niin halusimme myöskin, että vapaaehtoistoiminta voidaan ottaa myös sinne mukaan, mutta komissio ei silloin tehnyt sitä. Joten minä haluaisin, että passia laajennettaisiin, jos meillä on tämä virallinen ja epävirallinen koulutusta käsitellä niin eri tavalla, niin tämä osoittaa sen, että mekään ole vielä tätä oikein ymmärtäneet. Joten meidän pitäisi kirjoittaa tämä artikla uudestaan niin, että se sopii tähän. Ja todetaan, että vapaaehtoistoiminta ja sen pätevyys nuorille ihmisille laittaa tähän use-passiin mukaan, mikä eurooppalaisen osaamispassiin. Komissio? Onko te komission edustaja paikalla? Marko, ole hyvä. Haluan esittää, halusin esittää kiitokset äh, komissiolle läsnäolosta. No, vitsit vitsinä. Niin, kohta kahdeksan, johon puheenjohtaja äsken viittasi, se liittyy Euroopassa. Äh, ongelmaan, jota on työstetty Euroopan komissiossa. Mielestäni me voimme hyväksyä sen siinä muodossa äh, kuin mitä se aikaisemmin esitettiin, missä se aikaisemmin esitettiin. Äh, sitten sen lisäksi, että luonnollisesti haluan esittää kiitokset täällä puheenvuoron käyttäneille kollegoille ja, ja muutoinkin siitä työstä, niin ikään kiitokset, jota he ovat tehneet aikaisemmissa kokouksissa. Pyrin sisällyttämään heidän ehdotuksia mietintööni ja, ja myöskin tarkistuksiin liittyen on vielä työtä tehtävänä lähiviikkoina. Näyttäisi siltä, että olemme laajalti samoilla linjoilla ja, ja kantamme aika yhtenäinen. Niin kuin aikaisemmin jo totesinkin, tämä on tärkeää. Me voimme antaa ikään kuin myönteisen merkin vapaaehtoistyöntekijöiden yhteisölle tätä kautta Pyrin rikastuttamaan ja täydentämään omaa ensimmäistä mietintöäni kollegoiden panostusten myötä. Hyvä, minä teen tarkistukseen kohtaan kahdeksan. Olet komission että hylännyt sen tai ei. Se on ihan typerää kuitenkaan. Me ei voida tänne ECTS-järjestelmän mukaan ottaa. Mitenkin voidaan sen arvioida, että tämä ole sisällöllisestikään oikein. Ei tämä käy. Tämä käy vain niin, että tämä tulee sinne eurooppalaisen osaamispassiin mukaan. Jos eivät halua sitä, niin heidän pitää kyllä perustella, miksi näin on. 5. syyskuuta mennessä pitää jättää tarkistukset tehdä kesäkä ennen kesää, ettei unohda sitä sitten. Ja 17. lokakuuta äänestää. Niin, 17. lokakuuta äänestää. sitten. Hyvä. Sitten seuraava esitystän kohta julkisen sektorin elinten verkkosivujen saavutettavuus. Pago, olkaa hyvä. Igen, tisztelt kedves kollégák! Hyvät kollegat, ensiksi haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä EPP-neuvonantajalta ja kultsihteeristä. A holnapjának akadálymentesítéséről szóló irányelve vonatkozó javaslat Tämä saavutettavuusdirektiiviehdotus, sen komissio esitti joulukuun 3. 2012. Tämän direktiivin tarkoituksena on julkisen sektorin verkkosivujen esteettömyys. Komissio ottaisi käyttöön yhtenäiset esteettömyysvaatimukset, jotka koskevat 12 eri verkkosivutyyppiä 2015 loppuun mennessä. Ja tämä direktiiviluonnos täyttää verkkosivujen esteettömyyskriteerit ja on YK on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukainen. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että verkkosivut komission ehdotuksen mukaisesti olisivat esteettömät. Sillä nämä sivut auttavat ihmisiä elämään paremmin ja auttavat palvelujen pääsemisen pariin. Koska tämä lähestyminen jäsenvaltioiden tasolla ei ole koordinoitua. Saattaa ongelmia. Esittelijänä estäisin lyhyen yhteenvedon jostakin täydennyksestä, jota ehdotan. Aloittaisin verkkosivutyypistä. Valittu niihin 12 verkkosivutyyppiä, joita komissio ehdottaa. Komission ehdotuksessa on sovellusalalla vain tietty joukko julkisen sektorin tahoja. Sen selitetään, että se, että nämä sivut ovat esteettömiä, niillä on sitten seurannaisvaikutuksia muille sivuille. Haluaisinko kuitenkin lisätä. Täytyy tehdä ero verkkosivujen välillä, jolla on kulttuuri- ja koulutussisältöä. Tällä hetkellä komissio ehdottaa ainoastaan ää, ää, korkeakouluja ja yliopistoja. Toisaalta väestö jatkuvasti ikääntyy. Meistä olisi tärkeää, että verkkosivut mutta myös van, ikätölle ihmiselle, sitä vammaisille. Heillä on vaikeuksia nähdä. Heillä on ongelmia käyttää tietokoneita. Heitä kohtaa eristymisriski, ja me helpota heidän elämää, he eristyvät entisestään. Herättäisin. osapuolten pitäisi kehittää käyttäjäystävästä teknologiaa, joka on myös vanhoille ihmisille käytettävää. Ja nämä tarkistukset ehdottaisin valiokunnalle. Odotan kommentteja. Toisaalta ensimmäinen mielipiteenvaihto on jo ollut IMKO-valiokunnassa. Olemme tehneet joukan tarkistuksia useamman MEPin kanssa. Philip Bullard, Angelili ja muita. Tämä on se tuon Schatzmarkkaakis mietintöön. Ja tarkistukset ovat sellaiset, että tietoturva, tietosuoja on kasvaan tärkeää. Imko, mietinnössä halusimme mainita ik- vanhempien ikääntyneemme kansalaisten ongelmat. Haluaisimme täsmentää tarkemmin saavutettavuuden käsitettä. Ja haluaisimme myös täsmentää sivujen sisältöä. Me painotamme, e-inkluusio, ei muka integraatiopolitiikkaa. politiikkaa tarvitaan sellaisen, aloitetaanko Euroopan digitaalinen agenda, uudet taidot, innovoiva unioni ja nuoret liikkeessä. Parlamentin julkilausuma 25.10.2011 liikkuvuuteen ja vammaisuuteen, jossa on myös tekijöitä, joita haluamme painottaa. täytyy myös mainita viittomakieli useammassa paikassa. Näin me halusimme uudelleen muokata asiakirjaa, mutta kaiken kaikkiaan direktiivin luonnos verkkosivujen eh, saavutettavuudesta julkisella sektorilla on hyvä sellaisena, mutta myöhemmin sitä täytyy täydentää, että se kattaa koko julkisen sektorin? Mikrofoni, olkaa hyvä. Äh, Kukaan ei ole pitänyt puheenvuoroa, joten annan sitten komissiolle puheenvuoron. Ehkä komissiolla on jotain todettavaa tähän. Olkaa hyvä, komissio. Komission edustaja Jens Christensen, olkaa hyvä. I'm sorry, I'm Joost van der Vleuten. Ah, wunderbar. <laughs> And thank you for offering the opportunity to, to give some... Kiitoksia, että voin antaa tähän ensimmäisiä kommentteja. Ensinnäkin me haluaisimme kiittää valiokuntaa hyvin rakentavasta työskentelytavasta ja että olette ymmärtäneet tämän asian ytimen. Mitä tulee tämän koko erotuksen tavoitteeseen. Olemme kaikki samoilla aaltopituuksilla ja me tulee sen teknisiin toteutusmalleihin. Täällä on monia hyviä ehdotuksia pöydällä tulemattoman kyllä ne huomioon. Kiitokset vielä kerran valiokunnalle ja esittelijälle tästä. Me ilman muuta hyväksymme tämän ponnistelun, joka täällä on tehty, että tämä ehdotus voitaisiin ottaa huomioon myöskin e-osallistamisehdotukseen mukaan laajemmin. Ja että tämä asia pitää ottaa myöskin huomioon, että ovatko kaikki tämän tavallaan tässä ehdotuksessa olevan mukaan, sidotaanko se täällä ehdotuksen avulla vai laittaako jonkin muihin ehdotuksiin mukaan. Minun erotukseni olisi se, että, että audion visuaalinen sisältö, kun olen tässä artiklassa yksi, niin se on katettu jo WCAG 2.0 standardin avulla, joka on myöskin tämän erotuksen takana. Ja mitä tulee sitten soveltamisalan laajentamisehdotuksiin, ettei todellakaan ole ainoa toimija, joka ehdottaa, että muitakin verkkosivuja pitäisi ottaa mukaan tähän ja muuta sisältöäkin. Komission ehdotuksessa on pyritty tekemään tämä ehdotuksesta mahdollisimman suppea ja tehokas, jotta voidaan välttää turhaa taakkaa jäsenvaltioille, kun he sitten täytyy panevat vaatimusdirektiiviä. Ja tämän ehdotuksen Oikeusperusta on markkinoiden hajaantuminen ja rikkoutuminen. Ja meidän pitäisi katsoa, miten voidaan ottaa huomioon täällä tämänhetkiset hyvin hajanaiset palvelut markkinoilla. Ja että voidaan taata myöskin turvallisuus sitten, sekä kysyntä että myöskin tarjontapuolella markkinoiden sisällä. Joten tätä me katsomme vielä Ajatuksen takana, tai ehdotuksen takana ajatus on se, että jos me otamme ne 12 erityyppistä verkkosivua huomioon kaikissa jäsenvaltioissa, joilla on jo käytössä, ja tarjoamme näille kansalaisia relevantteja palveluja, niin tämä loisi jo kriittisen massan ja sitten tulisi sitten heijastusvaikutuksia muille verkkosivuille, julkisille ja ei-julkisille verkkosivuille jotta näin saattaisin markkinat tämänhetkisestä hajanaista tilanteesta ulos. Tämä oli kommentti tähän näin. Ja sitten täällä on vielä asia, jota ei ole vielä pystytty ratkaisemaan, mutta tässä saattaa olla tarkistuksen 6 ja 10 välillä ristiriitaa siinä, mitä he pyrkivät, ei niinkään mitä pyrkivät saavuttamaan, vaan se, että yksi niistä ehdottaa jäsenvaltien että myöskin kulttuuriin sisältävät verkkosivut tähän mukaan, että jäsenvaltiot tekisivät näin. Ja sitten toisessa ehdotuksessa taas todetaan, että direktiivi tar- kattaisi myöskin kulttuuritoimintaa tarjoavat verkkosivut. Eikä tässä tarvitaan nyt vähän tarkennusta ja harkintaa vielä. Tässä saattaa olla aika paljon päällekkäisyyttä näillä molemmilla. Ja saattaa syntyä riski siinä, että tulee joku ristiriita, kun ehdotetaan tavallaan toista ja sitten vaaditaan taas toisaalta toista. No, kaiken kaikkiaan kiitämme teitä hyvin rakentavasta ehdotuksesta ja tarkistuksista, jota menee kyllä vakavasti harkintaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Tästä varmaan olemme kaikki samaa mieltä. Näin voimme tämän kohdan päättää. Kiitoksia edustaja Pago. Ja sitten meillä oli 5. syyskuuta tarkistettu jättöpäivämäärä ja sitten lokakuussa äänestetään tästä. Seuraavaksi kohta 11. Muut asiat. Onko täällä muita asioita? Ei ole. Näin päätän normaali kokouksen. Toivotan kaikille kollegoille, jotka ovat olleet tässä jatkousuudessa mukana tai eivät saa olla mukana. Toivotan teille kaikkia oikein mukavaa lomaa ja tapaamme sitten viimeistään 5.9. Ja keskustelemme sitten budjettitarkistuksista ja budjettimietinnöistä. Silloin tarvitsemme teitä, silloin on kyseessä tosiasiat, tärkeät asiat. Ja te kaikki, jotka olette täällä näin Hyvää lomaa teille. Sitten tulkitsevat jälkikäteen paikan päälle. Sitten puhumme seuraavaksi Luova Eurooppa-ohjelmasta lyhyt keskustelu varjoesittelyiden kanssa tästä aiheesta. Kiitokset komissiolle. Kiitos ja näkemiin. Ja, you. So. Äh,